huomenna kello 12 alkaen. Haluaisin ilmoittaa, että huomenna tiistaina 15. huhtikuuta aloitamme istunnon kello 8.30 aamulla ja keskustelemme kahteen saakka iltapäivällä. Sen jälkeen pidämme tauon ja jatkamme jälleen kello 15. 23. Esityslista on saatavilla parlamentin internetsivuilla. Istunto keskeytyy.